Kiitoksia puhemies. Pyydän anteeksi, mutta työjärjestyskysymys. Minulle vähän aikaa sitten kävi näin, pari minuuttia sitten menin tuonne ulos ja näin Jumalan pilkkaa edustavan maalauksen, jossa oli Kristus ja alaston nainen ja vaadin, että se otettaisiin pois. Menin sitten muualle parlamentin turvallisuus virkamiesten luo ja minua kohdeltiin kuin rikollista. Kuinka on mahdollista, että täällä parlamentissa on esillä tämän kaltainen maalaus. Olen katolinen, niin se loukkaa minua syvästi ja kun minä lähden täältä parlamentin täysistuntosalista pois ja näin sen uudestaan, niin minun tekisi mieli repiä se sieltä seinältä. Eikö täällä pitäisi kunnioittaa kaikkia uskontoja? Jos siinä olisi ollut esimerkiksi Mohammed ja alaston nainen, niin joku olisi reagoinut, mutta ei tämä katolinen usko ja kristinusko voi aina olla sellainen, joka sitten ei saa sanoa näitä. Olen pahoillani, pyydän anteeksi, koska tuolla salin ulkopuolella se maalaus ehkä taas on seinällä. Työjärjestys puhuu eurona käy aikaa yksi minuutti, ja tämä tulee aika nopeasti selväksi. Ehdottaisin, että jos te katsotte tulleenne loukatuksi, että, että se käännytte kvestorin puolelle, joka vastaa näistä asioista, joka selvitetään asian, jos ongelma on olemassa.